Guten Morgen, liebe... Hyvää huomenta, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Tässä salissa me valiokuntana me on vielä koskaan olleet ja voimme nyt todeta, että täällä ei ole mahdollista edes äh, äänestää koneellisesti. Meillä ei tänään ole edessä pelkästään keskustelua, joka on mahdollisesti hyvin kiistanalainen, vaan myöskin äänestyksiä ja kaikki kestäisi aivan liian pitkään äänestettäessä täällä. Meillä on kaksi vaihtoehtoa. Toinen on se, että me aloitamme keskustelut ja kello ja lopetamme tässä huoneessa kello 10.45 ja siirrymme huoneeseen ASP1, ASP5G2, ASP5G2, jossa voidaan äänestää koneäänestyksellä tai lykkäämme äänestykset kaikki maanantai-iltaan Strasbourgissa kello 19. Me voimme aloittaa keskustelut siis nyt, ja kysynkin ensinnäkin nyt koordinaattoreilta, sopiiko heille, että kello 11 vainamme huonetta ja jatkamme sitten siellä toisessa huoneessa äänestyksellä. Good morning. There is translation, eh? Yeah. Yeah. Hyvää huomenta. Toimiiko tulkkaus? Uh, voorzitter, ik, uh, ik vrees dat wij... Niin, puheenjohtaja Pelkäänpä, että 15 vaille 11 tai kello 11 syntyy ongelma siitä, että tänne tulee kollegoita. Kollegoillahan on myös paljon muita sitoumuksia ja muita kokouksia. En voi nyt taata sitä, että kaikki ovat sitten paikalla. Eli selkeästi preferenssimi olisi maanantai-illan äänestyksestä Strasbourgissa. Ismail Tuk että meille sopii tuo menettely. Voin taata, että kello me ovat siellä, ihmisemme ovat siellä täysilukuisena paikalla. Hovet! So, uh, I didn't understand this. En oikein ymmärtänyt, mitä Ismail sanoi. Olet, eli olet yhtä mieltä. Me vastustamme, mutta kaksi isoa ryhmää teki päätöksen. Niin parempi hoitaa asia kello 11. Agree with... Hän sanoi, että hänelle sopii kello 11. As well. yeah. For you as well. Sopii meille. Uh, Kesine? I can agree with the Minullekin sopii kello 11 ja minusta olisi parempi silloin kuin maanantaina, koska maanantaina meillä on tärkeä ryhmäkokous. Ja voin kuvitella, että teidän on iso, että kyllä teidän pitäisi pystyä hallitsemaan se, että olette paikalla kaikki kello 11. Teitä on tai paikalla yleensä enemmän kuin oikea lukumäärä. Meidän Kyllönen. Everything works as... Kaikki, kaikki, kaikki kaikki sujuu. Without voting, okay. please. Mutta ei, ei, ei enää enempää kokouksia ilman äänestystä, jos mahdollista. Oui, pour nous, alors on n'est pas très nombreux, mais on, pour 11 heures... Meitä ei ole kovinkaan paljon, mutta tänään kello 11 sopii meille. Peter Lundgren. I would also prefer to do the vote today. Minustakin olisi parempi äänestää tänään, eikä maanantaina. Kanada? Niin. Mr. Van de Kamp, you are... Herra Van de Kamp, te olette ainoa. Electronic vote now about... Niin, sähköinen äänestys tästä kysymyksestä olisi nyt paikallaan. Okay, we vote, the vote is open. Äänestämme, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Kyllä, suuri enemmistö on puolesta. Kiitoksia, Wim Van de Kamp. Piipä, olen nyt kovin pahoillani tästä. Minä tiedän, en tiedä, mitä tämä on siis mahdollista ylipäätään työjärjestyksessä, että me voimme lykätä äänestystä kahdella tunnilla. Haluaisin sanoa, että kello, kello 9.30 välillä on äänestyksiä budjettivalvontavaliokunnassa, jotka liittyvät komission ja parlamentin vastuuvapauteen, eli samaan aikaan tämän kanssa, eli aika monet meistä, muun muassa minä, minä olen esittelijä vastuuvapaudessa, minun täytyy siirtyä budjettivalvontavaliokuntaan työteknisesti se on kaikkea muuta kuin jotakin, mikä on hyväksyttävää, koska aiemmin tämä oli selkeästi odotettu, vaan me osallistua kaikkeen, mikä oli meille tärkeää. Ja nyt tämä menettely menee niin sekaisin teknisistä, niin että teknisistä syistä poliittiset enemmistöt vaihtelevat. Sitten se ei ole mahdollista. Minä pyytin vielä kerran valiokunnan sihteeristöä nyt katsomaan asioita juridisesti, katsomaan mitkä ovat juridiset yksityiskohdat, koska muuten minä kyllä teen valituksen parlamentin puhemiehelle siitä, miten täällä toimitaan. Peter van Dalen. Peter van Dalen. De vraag is, voorzitter, hebben we slechts twee alternatieven, namelijk 11 uur. Meillä on kaksi vaihtoehtoa, puheenjohtaja. Kello 11 tai sitten maanantai-iltana seitsemältä. molemmat vaihtoehdot ovat aika ongelmallisia, eikä ole kolmatta vaihtoehtoa. Vai onko itse asiassa kolme henkilöä voisivat katsoa näitä äänestyksiä ja nähdä äänestyksiä. Kyllä meillä on täällä tarpeeksi avustajia. Miksi emme kuitenkin yritä äänestää nyt? Minä olen ollut parlamentissa 12 vuotta ja ensimmäisen kerran koen sellaista, että äänestys, josta me olemme ilmoittaneet, olemme siis pyytäneet huonetta ja salia, jossa olisi mahdollista äänestää. Siksi halusin tällaisen kuvan siitä, mikä on tilanne täällä. että 203 on äänestyksiä saman aikaan, mutta varmaankin on mahdollista löytää joku, joka korvaa nämä henkilöt niin, että olette täysilukuisena paikalla. Voimme tehdä niin, että jos te saatte tämän organisoitua kello 11 mennessä, sen, että te olette läsnä niin kuin on suunniteltu silloin, että silloin kukaan tällaisen lykkäyksen vuoksi ei joudu kärsimään. Silloin me voimme äänestää, mutta muuten me emme äänestä. Ja minä ehdottaisin, että teillä on vielä puolitoista tuntia aikaa hoitaa asiaa, sillä totta kai maanantai-iltana on se ongelma, jonka Kesinen Maisna sanoi, mutta ehkä te onnistutte tässä, Dominic Rekeelläkin on ongelmia, ehkä te kuitenkin onnistutte asian hoitamista siihen mennessä – Toinen vaihtoehto on tänään iltapäivänä kello 15, mutta riippumatta siitä, riippumatta siitä on mahdollista, että me lykkäämme äänestystä. Se on mahdollista sääntöjen mukaan, mutta tietenkään äh, minä haluaisin sellaisen ratkaisun, joka on sellainen että yksimielisessä, koska meillä on tiukkoja äänestyksiä ja se, että joku häviää vain siksi, että kun ihmiset eivät ole paikalla, se ei tietenkään ole demokraattisesti hyväksyttävää. Minä siis sanoisin, että me aloitamme nyt, meillä on asia mielessämme, ja jos me saamme kello 10.30 viestin siitä, että teille löytyy joku, joka korvaa teidät silloin ja asia voidaan hoitaa, voimme pitää äänestystä, muuten siirrämme äänestykset maanantaille. Olisiko tämä nyt näin hyväksyttävää? No hyvä, silleen toimimme näin. Und wir fangen jetzt an. Aloitamme nyt päätöksellä. Bitte? So, so, sorry, Chairman. You... Hei, niin, puheenjohtaja, anteeksi. Voisinko vain nyt tähän yhteyteen sanoa kaikella kunnioituksella, Meillähän ei ole virallista menettelyä. Minäkin olen ollut pitkään parlamentissa aivan niin kuin tekin. Ei ole normaalia, että äänestysaikoja muutetaan. Suurin osa meistä on kahdessa kolmessa valiokunnassa jäsenenä ja usein täytyy äänestää kahdessa valiokunnassa samanaikaisesti. Meidän vastuullamme ryhminä on hakea joko paraedustaja tai joku muu sijaiseksi kyse ei ole nyt pelkästään siitä, että EPP on tässä tilanteessa. Kyse ei tarvitse olla edes valiokunnan jäsenestä, joka voi olla sijaisena. Maanantai-ilta on jo suljettu pois Maisnerin puheenvuoron perusteella ja muiden puheenvuorojen perusteella. Kaikilla on monenmoisia järjestelyjä silloin. Me olimme sopineet, että 10.45.11 pääsemme toiseen saliin ja sitten voimme äänestää. Sen tulisi olla tämän tarinan loppu. Tämä on ikävää ja toivottavasti näin ei käy enää toisemman kerran, mutta tuemme tätä päätöstä puheenjohtaja. Kiitos. No, it's a... No, no, you must first you must... Ensin täytyy kuunnella, mitä minä sanoin. Minä sanoin, että odota kello 10, 30 ja sitten kansapuolen ryhmä voi sanoa, että onko heille löytynyt, onko löytynyt korvaava henkilö herra Piiperille, voimme äänestää. Eli odotamme kello 10.30. Sellaisen käännöksen minä sain korviini. For the translations. En minä nyt puhunutkaan tukkauksesta. Peter heard it. Peterkin tämän kuuli. So. Peter Van Dalen's not stupid. Gesine. Gesine. Uh, chairman. Chairman. Puheenjohtaja. Tarkistatteko sen, että että nyt olisi huone, jossa voitaisiin äänestää jo nyt ja voisimme siirtyä sinne nyt. Sitä on yritetty, se ole mahdollista. Jopa täysistuntosali on vapaa, mutta menettely on aivan liian pitkä sinne siirtymiseen. Uh, sorry Michael, just to add one... Anteeksi, voisin yhden asian lisätä. Miksi Jackie on niin raivoissa, niin miksi minä häntä tuen? No se johtuu siitä, että sanoit juuri äsken englanniksi, kuuntelin omia sanojasi, sanoit, että katsotaan onko EPP löytänyt korvaavan henkilön paikalle. Jos ei, niin äänestämme maanantaina. Ja tämä on vastalauseeni niin näihin viimeisiin sanoihisi ja hänen vastalauseensa myös. Me emme äänestä maanantaina, joten vede pois nuo sanat. Maanantai ei ole mahdollinen, se ei ole vaihtoehto. Olet oikeassa, mutta joillekin ryhmille maanantai ei ole okei. Okay. Eli nyt me pitää nyt siis katsoa että pitää odottaa kello 10.30 ja sitten toivon, että löytyy joku korvaava tilanne. Pyydän brokkia paikalle. all is fine. Sittenhän kaikki on hyvin, hän varmaan tulee. Niin, also, äh, Nein, das mache ich dann lieber nachher, wenn wir in einem anderen Raum sind. Ja. Also bevor wir... No ennen kuin me nyt sitten So bevor wir... Ennen kuin aloitamme kohdalla kuusi, siis Euroopan raja- ja rannikkovartiojärjestelmästä, Ennen kuin aloitamme siis tämän keskustelun, minä haluaisin vielä kerran viitata siihen, että viimeisen kahden viikon aikana olemme täällä Brysselissä kokeneet paljon sellaista, mitä emme olisi voineet kuvitella. Pyytäisin hiljaisuutta, sillä pääsiäistä edeltävällä viikolla Brysselissä tapahtui lentoasemalla terroristi-isku, samoin Malbekin metroasemalla. Sitä me emme olisi voineet kuvitella Bryssel on muuttunut täysin ja meidänkin tilanteemme on muuttunut. Tuolla viikolla me emme tienneet, miten pääsisimme täältä kotiin. Me emme tienneet yhtään mitään tilanne Brysselissä. Parlamentin ympäristössä on muuttunut, se on muuttunut lentoasemalla. Raportointi, siitä me saimme kuulla, mitä on tapahtunut, mutta emme tienneet, oliko uhrien joukossa joitakin parlamentin jäseniä. Ne, jotka ovat täällä, ovat kenties onnekkaita, koska kenties me olisimme kaikki voineet olla uhrien joukossa. Haluan vielä kerran muistuttaa tästä ja haluaisin sanoa, että myötätuntomme totta kai kuuluu uhreille, uhrien omaisille ja ystäville. Ja koska me nyt olemme täällä tässä parlamentissa, tämä olisi voinut tapahtua melkein. Ja tästä syystä, ennen kuin aloitamme keskustelun, pyytäisin teitä nousemaan minuutin hiljaisuudeksi. So, wir kommen dann... Näin tulemme keskustan kohtaan kuusi, eli ehdotus eurooppalaisesta ää, raja- ja rannikkovartijärjestelmästä. Esittelijänä on Marie-Christine Ornuty. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kun valmistelin tätä mietintöä, niin vain yksi ainoa huoli oli minulla tässä ohjenuorana. Nimittäin kanssaihmisten suojelu, eurooppalaisten ihmisten suojelu. Dramaattisissa nykyolosuhteissa, aivan niin kuin mainitsitte puheenjohtaja, ja niin kuin Brysselin iskut meille muistuttivat, nyt ei ole enää juridisten argumenttien aika, vaan täytyy toimia tiukasti ja selkeästi. Maahanmuuttokriisi vaatii toimia, jotka ovat tapahtumien haasteiden tasolla ja kansalaisten toiveiden mukaisia. Kaikki omalla tasollamme olemme vastuussa historiallisesti, joka sitten tuomitsee meidät tekemisistämme tai niistä, mitä jätämme tekemättä. Massiivinen maahanmuutto vuosikymmenten aikana Eurooppaan, joka on viime vuosina vielä kaksinkertaistunut, on johtanut talousmullistuksiin, kulttuurimullistuksiin, sosiologisiin ja myös kansallisiin muutoksiin. Kun suurin osa jäsenvaltioista on hyvin pahassa työttömyystilanteessa, ja on ilmeistä, että eurooppalaisissa kaupungeissa vallitsee eh, epäturvallisuuden tila, joka johtuu terrorismista, joka on yhteydessä myös maahanmuuttoilmiöön. Olemme saaneet selkeän eh, käsityksen siitä, että joskus on mahdotonta integroida tai assimiloida tiettyä ulkomaista väestöä, jotka miljoonittain tulevat eh, maaperällämme. Persianlahden maissa on monien jäsenvaltioiden liittolaisia. Ne maat hyväksyvät hyvin vähän tai ei lainkaan pakolaisia maaperälleen. Tietyt teknokraatit, by- byrokraatit Brysselissä vaativat, että kansalaisemme antavat maahantulijoille tilaa, taikka heitä syytetään sitten järkyttävällä tavalla rasismista. Tätä tilannetta emme voi enää hyväksyä. Meidän velvollisuutemme on ottaa huomioon omassa työssämme kansalaistemme tuskaantuminen. Heille maahanmuutto ei ole mahdollisuus, vaan todellinen ongelma. Tästä todisteena ovat mielipidetittaukset, jotka osoittavat, että maahanmuuttopolitiikka on eurooppalaisten huolten listalla ensimmäisenä ennen talous- tai työttömyysongelmia. Italia, Ranska, Saksa, ja suurin osa jäsenvaltioista on siinä tilanteessa, että kansalaiset esittävät kysymyksiä, kyseenalaistavat ja ovat vihaisia, kun heidän täytyy hyväksyä ne sisäiset siirrot, joita Euroopan unionin toimielimissä on päätetty kysymättä kansalaisten mielipidettä. Visegrad-maiden hallitukset ymmärsivät tämän, kun tekivät päätöksen, että rajoja suojellaan ja suojellaan Balkanin reittiä. Katson, että Viktor Orban, joka aikoo ennen vuoden vaihdetta kuulla kansansa mielipidettä näistä maahanmuuttajien uudelleen sijoituksista, sisäisistä siirrosta ja meidän tulisi toimia samoin. Joka päivä saamme tietoja Schengen-alueen puutteista, aukkokohdista ja kielteisistä seurauksista, joita maahanmuuttokriisillä on. Eilen saimme eh, Itävallan uutistoimistosta tietoja, että yksi Brysselin iskun tekijöistä oli tehnyt työtään Euroopan parlamentissa vuonna 2009 ja 2010. Muutama päivä sitten paljastettiin, että yksi Brysselin kamikaaseista, Ilbakravi, oli saanut karkotuksen Turkista vuonna 2015. Me tiedämme, että sadat jihadistit, jotka ovat olleet Syyriassa, Libyassa ja Irakissa, liikkuvat vapaasti Schengen-alueella. Syyrian kansalaista epäillään siitä, että hän on johtanut Aleppossa milisijoukkoja ja syyllistynyt sotarikoksiin. Hänet on pidätetty Saksassa. Kuinka moni vielä on vapaana Euroopan unionin alueella. Europolin johtajakin on ottanut kantaa muutama viikko sitten tähän aiheeseen. Me tiedämme, että jihadistit voivat päästä Eurooppaan piiloutuneena maahanmuuttajien joukkoon, aivan niin kuin Pariisin iskuissa saimme tästä todisteet. Nämä terroristit tietävät, että he voivat hyötyä läheisten, myötämielisten tuesta kaupunkialueilla, joissa salafistit vallitsevat. Me tiedämme, että sadat seksuaalisen häirinnän tapaukset Kölnissä ja muualla uuden vuoden aikana ovat olleet maahanmuuttajien tekosia, erityisesti Maghreb-maista tulleiden tekosia. Me tiedämme, että laiton maahanmuutto ruokkii myös laittomia verkostoja ja niitä kyynikköjä, jotka hyväksy, hyötyvät Frontexin toimista niin, että äh, esimerkiksi huumekauppa helpottuu ja äh, ihmisiä salakuljetetaan. EUn toimien on oltava paljon kunnianhimoisempia, jotta salainen maahanmuutto voidaan pysäyttää ja voidaan estää ihmissalakuljettajien toiminta, joka on aivan häikäilemätöntä ja voidaan näin varmistaa myös Euroopan unionin alueen turvallisuus. Tätä massiivista kriisiä ei ole ratkaistu. Libya, Lähi-Itä on kriisissä. Siellä on monia maita Afrikan alueella, jotka ovat yhä pahemmassa tilanteessa. On selvää, että toimet eivät voi rajoittua niihin, joihin tällä hetkellä on jo ryhdytty palautussopimus Turkin kanssa ja kuuden miljardin maksut sekä viisumivapautukset Turkin kansalaisten osalta on aivan katastrofaalinen ratkaisu. Turkki pitää meitä pilkkanaan ja meidän kyvyttömyyttämme äh, äh, valvoa rajoja. Se varmasti vaatii myös lisävaroja ja uusien neuvottelulukujen avaamista ikään kuin vastineena tästä hyvästä tahdosta, jota se noudattaa palautussopimusten osalta. Unioni ei voi tyytyä vain siihen, että seuraillaan tilannetta humanitaarisesti ja merialueilla Triton, Sofia ja Mare Nostrum-hankkeet ovat olleet ikään kuin kutsu maahanmuuttoon. Kun alukset eivät saa estää laittomien alusten lähtöä Turkista tai Kreikasta, eikä myöskään saa saada mm, toimittaa näitä ihmisiä laivoista kolmansien maiden alueelle eikä saada pysäyttää näitä laittomia äh, ihmissalakuljettajia, niin on aivan harhakuvitelmaa kuvitella, että maahanmuuttokriisiä voitaisiin hallita. Uusi Frontex sitten, se ei ratkaise myöskään ongelmaa, jos rajoitutaan pelkästään muuttamaan rajavartioiden uniformuja. On aivan välttämätöntä saada lisää rajavartiointia, vartioita, resursseja, on saatava myös juridista asennoitumista, jotta kansallisilla viranomaisilla on mahdollisuus estää laittomat rajan ylitykset ja karkottaa maahanmuuttajat, jotka ovat laittomasti tulleet eh, jäsenvaltion alueelle. Totta kai esittelijänä liikennevaliokunnassa minun toimintakenttäni on varsin rajattu. Niin kuin voitte havaita, minun tarkistuksen, joita nyt ehdotan, ovat linjassa sen kanssa, mitä olen juuri sanonut. Ne pyrkivät auttamaan ran, rajavartioita rajoittamaan salaista rajanylitystä nimenomaan, nimenomaan ehkäisemällä tällaista käytöstä. Ja sitten uusi Frontex ja eurooppalainen meriturvallisuusvirasto täytyy muistaa. Haluan korostaa, että yhteistyö tulee toteuttaa jäsenvaltioiden valvonnassa, jäsenvaltioiden valvonnassa, niin että tarkoitus on estää laittomien alusten liikkeelle lähtö merialueilla. Näin saisimme lisäarvoa tähän taisteluun laitonta maahanmuuttoa vastaan ja myös draamat, joita olemme nähneet merialueella, voitaisiin ehkäistä. Täytyy muistaa Australian rajavartiosto ja ottaa sieltä inspiraatiota ja käsitellä sitten näitä ehdokkaita asianmukaisesti. Kiitos. Vielen Dank. Kiitos. Nyt Wim van de Kamp. Eh, voorzitter, dank u zeer. Kiitos puheenjohtaja. Minun on todettava, että esittelijän johdanto menee hiukan liian pitkälle. Me olemme täällä liikennevaliokunnassa me olemme saaneet kansanvapauksien valiokunnalta tehtäväksi laatia lausunnon. Siinä täytyisi käsitellä onge- liikenteen ongelmia, jotka liittyvät tähän esitykseen, asetusesitykseen, ja minä haluan ottaa etäisyyttä siihen selkeästi, mitä esittelijä puhui turvapaikanhakijoista. Turvapaikanhakijoilla on yhtä lailla ihmisoikeudet kuin hänellä ja minulla. Ihmisoikeudet, turvapaikanhakijat ovat ryhmä, joka tarvitsee suojelua ja minusta on järjetöntä, jos nyt turvapaikanhakijat sekoitetaan tässä jihadisteihin. Joko te olette ymmärtänyt tätä, tai sitten te olette poliittisesti, tietoisesti pahantahtoinen. Meidän on todellakin tarkasteltava tätä asiaa juridisesti. Totta kai pitäen mielessä myöskin humanitaariset kannat, mutta kun luen perustelut tähän äh, lausuntoon, niin se on poliittisesti todella ärsyttävä asiakirja, ja kansanpuolen ryhmällä on suuria ongelmia tämän kanssa. Meidän on katsottava, miten suhtaudumme tähän. Ei ole mitään järkeä nyt puhua jostakin Brysselin byrokraateista täällä. Tekin kuulutte näihin Brysselin byrokraatteihin tai teknokraatteihin samalla tavalla kuin mekin. Ja tämä on nyt tällaista ihmeellistä itsensä ruoskimista, joka ei me yhtään mihinkään. Sitten rikollisuuskysymys. Ihmisten salakuljettajat, heidän joukossaan varmasti on rikollisia. Tätä toimintaa pitää, sitä pitää torjua ja siitä voidaan keskustella. Pitää keskustella siis siitä, miten se voisi tapahtua. Ja sitten tämä pelottelu. Se on hyvin vaikea kysymys. Minä ymmärrän kyllä, mihin suuntaan Rova Arno, tu tässä haluaa mennä. Jos me haluamme synnyttää sellaisen vaikutelman kuin Eurooppa on synnyttänyt, että tulkaapa tänne, kyllä tämä jotenkin ratkaistaan, se ei tietenkään käy. Meidän pitää olla rehellisiä. Ja tässä mielessä sopimus Turkin kanssa todellakin on hyvä asia ja se täytyisi panna toimeen. Me haluamme muuttaa lausuntoa, jonka Rova Arno Tu on laatinut ennen kaikkea niissä kohdissa, joissa hän vetää mukaan jäsenvaltiot. Siinä asetusta itse asiassa vedetään pois, vedetään pois sen omaa vaikutusta, koska emme tarvitse joka paikkaa vetää jäsenvaltioiden suostumusta, koska muutenhan mitään asetuksia ei tarvittaisikaan. Ja sitten kysymys vielä siitä, miten käytännössä suhtaudutaan rajavartiointiin ja rannikkovartiointiin. Meidän pitäisi itse asiassa laatia enemmänkin käsikirja siitä. Kiitos. Ja nyt Lucy Anderson. Thank you. Um... Kiitoksia. Olen yhtä mieltä näistä kommenteista, jotka kollegani Wim van der Kamp esitti siinä mielessä, että kenen tahansa panos liikennekysymyksistä pitäisi käsillä liikennettä, mitä ikinä ne kommentit sitten ovatkin. Meillä on hieman erilainen lähestymistapa SND-ryhmässä. Me aivan kertakaikkisesti olemme sitä mieltä, että tämän lauseen lähestymistapa on loukkaava, vahvasti loukkaava maahanmuuttajien pakolaisia vastaan. Se ei osoita mitään ihmisoikeuksien kunnioittamista. Ja eh, parlamentin eh, iskulausena on olla moninaisuudessaan yhtenäinen. Minun mielestäni meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin toimia niin, että, että tässä valiokunnassa ei, ei, ei tätä lausuntoa voida tällä tavalla viedä eteenpäin. Tietenkin meidän on käsiteltävä asetusehdotus ja meidän on käsiteltävä se perusteellisesti live-valiokunnassa teemme perusteellisia tarkistuksia koskien liikenneasioita. Siihen liittyy monia asioita, jotka ovat hyvin tärkeitä. Tässä on kysymyksessä ulkorajat sekä maa- että merirajat, turvallisuus, ihmisoikeuskysymykset ovat osa sitä, mitä LIBE tulee käsittelemään. Nyt meidän on pohdittava matkailijoiden ja rahdin vapaata liikkuvuutta ja meidän on pohdittava sitä, kuinka ulkorajojen valvonta voidaan hoitaa niin, että se sopii niihin prioriteetteihin ja tavoitteisiin, mitä liikennealalla on. Se on hyvin tärkeää Euroopan talouden kannalta kaiken kaikkiaan ja se on myös hyvin tärkeää kuluttajille ja matkailijoille. Tämä on meidän lähestymistapamme. Me emme tee mitään tarkistuksia liikennevaliokunnan prosessiin, emmekä osallistu millään tavalla tähän prosessiin. Haluaisin vain vielä kerran korostaa sitä, että erityisesti eh, perusteluosat ja myös, eh, myös tarkistukset ovat kerta kaikkiaan sietämättömiä. Meidän on täysin mahdotonta hyväksyä niitä, joten emme aio osallistua tämän asian käsittelyyn millään tavalla täällä. Robert Zille. Sitten Robert Zille. Yeah, uh, well, I will not make uh, all the um, political statements. En anna mitään poliittista lausuntoa maahanmuuttokriisistä ja siitä, miten hallitusten johtajat yrittävät sen ratkaista. Aivan yksi lyhyt kommentti eilisestä komission ilmoituksesta sen suhteen, mitä he aikovat ehdottaa. Minä olen hyvin kriittinen. ECR-ryhmäkin on kriittinen komission ehdotuksen suhteen, mutta me keskustelemme nyt aivan täsmällisestä kysymyksestä, nimittäin raja- ja rannikkovartiostosta ja nimenomaan tämän valiokunnan näkökulmasta. Tämä on nopeutettu ehdotus, jonka tulisi valmistua vielä ennen kesätaukoa, kesäkuussa todennäköisesti. Ja liikennevaliokuntana meidän on keskusteltava kaikista kysymyksistä mielestäni, jotka liittyvät komission ehdotukseen, jotka liittyvät liikennekysymyksiin yleisesti. ECR tuokee komission ehdotuksia tässä kysymyksessä, virastoehdotusta ja niitä mekanismeja, joita tarvitsemme puutteiden korjaamiseen. Samanaikaisesti haluaisimme, että löydämme oikean tasapainon toisaalta EUn ja toisaalta jäsenvaltioiden toimivaltuuksien osalta. Kysehän on toissijaisuusperiaatteesta, joka on ryhmällemme hyvin tärkeä. Ymmärrämme myös, että oikeudellinen tilanne on erilainen eri jäsenvaltioissa ryhmässämmekin. Osa jäsenvaltioista on Schengen-alueessa mukana, osa taas ei. ECRssä haluaisimme, että jos jäsenvaltioita pyydetään osallistumaan tähän ehdotteluun, tai jos sitten kyse on Dublinin sopimuksista ja Dublinin siirroista, niin niiden täytyy pakollisesti ottaa osaa tähän uuteen Frontexiin ja myös uuteen rannikko- ja rajavartiostoon. Eli tässä täytyy kyllä painostaakin jossain määrin, koska jos ulkorajoja ei hoideta, niin sitten sisärajoille koituu painetta. Tämä on aivan väistämätöntä. Meidän mielestämme tässä valiokunnassa ja myös kun verailimme EMSassa viime syksynä Merja Kyllösen kanssa ja keskustelimme näistä kysymyksistä, niin artikla 55, niin kuin komissio totesi, painetta tulisi lisätä. Poliittisia odotuksia on kovasti, jotta voitaisiin ihmisiä pelastaa merellä. Ei tämä kysymys ole helppo. Artikla 52, joka liittyy EMSA mukanaoloon raja- ja rannikkovartiokysymyksissä ja elimissä, on tästä näkökulmasta riittävää. Kiitos. Kiitos. Nyt Itäskun Bilbao. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin todeta, että tämän lausunnon perusteluosa kertoo sen tavoitteesta, eli se, että saadaan perustettua eurooppalainen rannikkovartiosto ja rajavartiosto, jotta voidaan yhdennettyllä tavalla hallinnoida Euroopan unionin ulkorajoja, niin että voimme hallinnoida tehokkaasti maahanmuuttoa ja taata turvallisuuden korkean tason ihmisille ja kauppatavaralle Euroopan unionin sisällä. Samalla turvaten ihmisten ja tavaroiden vapaa liikkuvuuden Tavoitteena on myös se, että pidetään kiinni Schengen-hankkeesta, josta on ollut meille kaikille niin paljon hyötyä, ja noudattaen solidaarisuus- ja vastuun periaatteita. Nämä olivat siis asetuksen alkuun johdannossa. Näin ollen olemme täysin eri mieltä valmistelijan lausunnon kanssa. Se ei vastaa niitä periaatteita ja arvoja, joita meillä Euroopassa on eikä niitä periaatteita ja päätöksiä, joita tämä parlamentti on hyväksynyt maahanmuuttokriisin puitteissa. Lähestymistapa on ollut humanitaarinen. Meidän kantamme tulee olemaan se, että hylkäämme kaikki tarkistukset, koska hylkäämme niiden oikeutuksen, mutta emme hylkää vastuutamme liikennevaliokuntana. Kyllä meidän pitää lausunto antaa. Tulemme tekemään tiukasti työtä sen puolesta, että voimme käännettyä lausunnon toisenlaiseksi niin, että lähestymistapa lähtee niiden periaatteiden ja arvojen pohjalta, joihin tässä valiokunnassa uskomme. Tämä on riittävästi. Me emme ole tietenkään yhtä mieltä näistä periaatteista ja arvoista, jotka ovat Euroopan unionin arvojen ja periaatteiden vastaisia ja tämän ryhmän vastaisia. Joten kuten sanoin, pyrimme radikaalisti muutta, muuttamaan valmistelijan lausunnon. Kiitoksia. Kiitos. Nyt Tania González Peñas. Kiitoksia. Meidän vastuunamme on taata turvapaikkaoikeus. Se ei ole asia, jonka suhteen voimme katsoa toisaalle, vaan Euroopan unionilla on tämä vastuu. Menettelystä. En tiedä, onko jäsenten mielestä aivan normaalia se, kuinka suuressa kiireessä on laadittu asiakirjaa näin tärkeästä asiasta. Se on geostrategisesti ja humanitaarisesti erittäin merkittävä asia. Kysymyksessä on siis rajojemme turvallisuus. Asia on esitetty hyvin kiireessä ja, ja, ja menettely on sellainen, että demokraattisia takeita leikataan ja asianmukainen analyysi vaihtoehtojen osalta tulee mahdottomaksi. GNGL-ryhmä ei voi tällaista hyväksyä. Frontexin perustamisesta alkaen vastustimme Frontexia ja ja sen mukana tuoma valvonta. Mielestämme tämä on nyt yksi askel lisää väärään suuntaan. Ehdotuksessa ennaltaehkäisevästi rangaistaan ne henkilöt ja kriminalisoidaan henkilöitä, joilla on kansainvälisesti tunnustettuja oikeuksia turvapaikanhakijoina. Tässä luovutaan myös sosiaalisen ja oikeusvaltion arvoista. Meidän mielestämme tällaiselle tielle ei Euroopassa pidä lähteä. Ei ainakaan sellaisessa Euroopassa, johon me uskomme demokraattisessa, solidaarisessa, ihmisoikeuksia puolustavassa Euroopassa. Sitten tästä sääntelystä, jota komissio käsittelee. Täällä on useita asioita, joita haluaisimme korostaa. Yksi niistä koskee sitä, että olisi saatava selkeyttä ja avoimuutta Euroopan rajavartioston ja rannikkovartioston toimintaan. Niin se ei ole toistaiseksi vielä riittävällä tasolla. No, edelleen demokraattiset takeet on taattava. Ei voi olla niin, että, että vastuu olisi vain yhdellä henkilöllä, johtajalla, jota ei ole edes demokraattisesti valittu, että hänen tehtävänään olisi johdattava koko tätä Euroopan unionin rajapolitiikkaa. Ja lopuksi hyvin tärkeä asia on se, että ehdottomasti horisontaalisesti kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta turvapaikka-oikeuspolitiikassa. Tästä syystä pyydämme, että liikennevaliokunta hylkää täysin tämän Euroopan komission ehdotuksen. Lopuksi vielä aivan kuten valmistelija Kristi sanoi, ihmisten virtaaminen tänne on asia, joka huolestuttaa kansalaisia. Meidän on löydettävä ratkaisua sillä, mutta kansalaiset eivät ole antaneet meidän mitään avointa valtakirjaa, jotta polkisimme eurooppalaista solidaarisuutta ja perusoikeuksia ja olemassa olevaa oikeutta, eikä myöskään demokraattisia menettelyjä ole pyydetty polkemaan. Tästä meidän on olla syytä olla tietoisia. Kiitoksia. Kiitos. Sitten Keith Taylor. Uh, thanks very much. Kiitos puheenjohtaja. Käytän tilaisuutta sanoakseni, että olen pitkälti yhtä mieltä siitä, mitä kollegat ovat sanneet. Minä aion puhua vain <clears throat> tästä eh, perusteluosasta tässä lausunnossa, josta minun täytyy sanoa, että minä pidän sitä henkilösti loukkaavana, todella loukkaavana monella eri tasolla. Ymmärrän kyllä, että Tämä perusteluosa on lausunnon laatijan vastuulla, mutta menettelysääntöjemme mukaan puheenjohtaja vallassa on katsoa, että jos he kokevat, että perusteluosa ei täysin vastaa tätä lopullista päätösasemaa, silloin puheenjohtajalla on mahdollisuus poistaa tuo loukkaava perusteluosa, joten tämä tulee olemaan teidän tehtävänne puheenjohtaja. Kiitos. Nyt äh, D'Amato. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Näin arkaluontoisessa asiassa emme voi käyttää mitään puolittaisia toimia – mitään väärää diplomatiaa tässä voida suvaita. Olen aika järkyttynyt, kun luin täältä eh, näitä perusteluja lausunnosta. Täällä viitattiin Unkarin pääministerin Orbanin lausuntoihin, muihin eurooppalaisiin johtajien lausuntoihin. Heidän mielestään, kollegan mielestä eh, he ovat avanneet silmenneet ja ymmärtäneet, että eh, Egeanmerellä löydetty pakolaiset on palautettu Turkkiin kom- komission ehdotuksen on näin sotkettu populistisia ilmaisuja. Olemme tällä liikennevaliokunnassa. Meidän kannattaisi nyt pohtia eh, laivojen tilannetta ja eh, pakolaisten vaikutusta talouteen ja alueelle, niin kuin syyskuussa viime vuonna teimmekin, kun käsittelimme Välimereä, Välimerta koskevaa lausuntoa. Ongelmahan ei ole se, että Euroopan unionia ja sen 500 miljoonaa kaupun äh, asukasta, jonka valtiot ovat maailman teollistuneimpia, että tänne on jouduttu nyt olemme joutuneet odottamaan joitakin tuhansia vastaan, vaan politiikka on epäonnistunut ja sitä on tähän mennessä Euroopan unionissa äh, harjoitettu. Tarvitaan rohkeampia ehdotuksia komissiolta. Välimerta ei enää pitäisi pitää tärkeimpänä maahanmuuttokanavana. Pyydämme laillisia väyliä maahanmuuttoa varten, laillisia väyliä Eurooppaa kohti. Tämä olisi ensimmäinen askel todellisessa maahanmuuttopolitiikassa ja näin ollen voisimme välttää kaikki nämä kuolemantapaukset merellä. Tarvitsemme parempaa yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, ei ainoastaan välimerellä ja yleisesti ottaen tarvitaan eurooppalaista kattavampaa ulkopolitiikkaa, jossa myös maahanmuuttovirtakysymykset otettaisiin prioriteetiksi. Haluamme, että ja, ja, jaetaan va- vastuu tasaisemmin kaikkien 28 jäsenvaltion välillä. Se, mitä tänä päivänä olemme seuraamassa, koskee ongelmia kauppalaivastossa, italialaisia, kreikkalaisia laivoja erityisesti – jotka ovat lähteneet pelastustoimiin lähes säännönmukaisesti. Tämä merkitsee lisäkustannuksia taloudellisesti ja turvallisuusmielessä myös. Nämä kustannukset olisi katettava ad hoc rahastoista humanitaarista toimintaa varten. Meidän pitäisi näistä puhua ja nämä mandaatit olisi tehtävä selkeäksi. Tarvitaan myös kunnon budjetti varten. Me tarvitsemme taloustukea pelastustoimia varten merellä, kun yksityistahot eh, niitä toteuttavat. Joka päivä välimerellä eh, laivat eh, kohtaavat siellä pelastettavia henkilöitä. Meidän on pohdittava näitä operaatioita enemmän. Myös kauppalaivastolla on nyt lisävastuuta. Tarvitaan lisää avoimuutta ja raportointia. Näiden pitäisi olla Euroopan toimien keskiössä. Haluaisin myös viitata tämän politiikan vaikutuksien alueelle. Oma kaupunkini Taranto on, sen on perustettu järjestelykeskus, jossa tunnistetaan ja rekisteröidään näitä maahanmuuttajia ja, ja usein heidät joudutaan poistamaan, jos heillä ei ole oikeutta turvapaikan 10 000 neljä metriä ja usein on alue ja, ja ihan 72 tunnin aikana va- vapaaehtoiset joutuvat usein näitä asioita käsittelemään ja, ja palauttamaan usein ihmisiä kotiinsa. Tämä tarkoittaa sitä, että karkoitetut henkilöt jäävät kuitenkin alueelle, eikä heillä ole juurikaan liikkuvuusmahdollisuuksia, ja se on todellinen limbo. ja he pyrkivät sitten kohti Italian, pohjois italia tai Italian ulkopuolelle. En kyllä tarkoita, että ei järjestelykeskuksista olisi mitään hyötyä. Niissä on hyötyä ainoastaan, mikäli meillä on paljon laajemmat sääntelypuitteet ja joiden kautta voidaan tarkistaa uudelleen Dublin-asetuksia niin, että maahanmuuttokriisi kriisin hallintaan jaettaisiin yhdessä 28 jäsenvaltion välillä. Kiitoksia. Danke sehr. Kiitos. Ja Ismail Ertug. Vielen Dank. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja, minä en haluaisi puhua liian pitkään. Haluaisin vielä kerran painottaa sitä, mitä kollega Taylor otti esille. Ja minä kääntyin teidän puolenne, että te tällaisia ihmisiä halveksivan rasistisen kohdat poistaisitte tästä alusta? Tämän, tästä me puhumme sitten keskustelun päätteeksi. Nyt Peter van Dalen. Ja, dank voorzitter. Kiitos puheenjohtaja. Olen olin hiukan yllättynyt siitä, mitä mm, täällä oikein kuulin täältä esittelijältä, koska kysyn niin vielä, että istummeko me nyt kansallisvalvoksen valiokunnassa vai liikennevaliokunnassa, ja avustajan sanoi, että istumme liikennevaliokunnassa, ja siinä mielessä voin kyllä ymmärtää, mikä on se kanta, joka täällä on noussut esille. Me istumme siis liikennevaliokunnassa, me puhumme täällä siis komission ehdotuksesta, ja minulla on nyt kaksi varausta tähän asiaan. Eilen Alankomaissa oli kansanäänestys. Ja mistä siinä oli itse kysymys, se ei ollut ollenkaan selvää. Jotkut sanovat, että oli yhteistyöstä Ukrainan kanssa, jo toiset sanovat taas, että kysymys oli siitä, mikä on alankomaalaisten kanta Euroopan unioniin. Yksi se asia kuitenkin nousi selvästi esille. Alankomainen väestö on hyvin kriittistä suhteessaan Euroopan unioniin. Euroopan unioni nähdään tällaisena mustekalana kalmarina, joka vetää yhä enemmän valtaa itselleen ja puuttuu jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuteen. Ja siksi minulla on tästä syystä ja varauksia tähän komission ehdotukseen, sillä jos me olemme perustelut komission ehdotuksesta sivulla 10 komission ehdotuksessa esimerkiksi näimme, että jäsenvaltioiden eh, itsemääräämisoikeutta rajoitetaan, arvostellaan, eh, boikotoidaan eurooppalaisen toimielimen taholta, ja se on väärin, on väärin toimia sillä tavoin. Tämä organisaatio saa toimivaltaa, jotka ovat sellaisia mahdollisuuksia toimia, joihin jäsenvaltiot eivät enää voi puuttua. Minä ymmärrän niitä, jotka kansanäänestyksessä sanovat, että EU pitäisi ottaa hitaammin toimia, ottaa vähemmän ensisaskelia äh, kuin enemmän, ja siksi minä torjun sen hyökkäyksen itsemääräämisoikeutta kohtaan, joka sisältyy tähän komission Yksi kollega puhui jo siitä nopeudesta, jolla tätä ehdotusta käsitellään. Minusta on absurdia, että kahdessa valiokunnassa ja kolmannessa unohdin, siis kolmessa valiokunnassa, äh, niin kalastusvaliokunta, liikennevaliokunta ja kansalaisuusvaliokunta, että näissä kolmessa valiokunnassa samanaikaisesti käsitellään tätä asiaa, jolla sitä viedään mahdollisimman nopeasti lävitse. Ja parlamentti muuttuu tässä tällaiseksi äh, kumileimäsmeksi, jonka kautta tämä vaan vedetään lävitse, jossa herra Juncker vetää tämän lävitse. Ja tässä pyritään tekemään perustavanlaatuisia päätöksiä erittäin nopeasti. Kysymys on siitä, miten suhtaudutaan jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuteen, miten suhtaudutaan olemassa oleviin järjestelmiin silloin, kun on kysymys rannikkovartiostosta ja puolustuksesta, rajojen puolustuksesta. Ja me, ja me olemme niin hulluja vielä, että me suostumme tähän menettelyyn, jossa erittäin pikaisesti parissa kuukaudessa pyritään viemään tämä asia lävitse. On kollegoja, jotka aina puhuvat suureen ääneen itsenäisyydestä ja siitä, miten täytyy viedä lävitse omia intressejä Euroopassa. Tässä he suostuvat siihen, että heitä väärinkäytetään tällaisena tietynlaisena vain komission toimien tukijoina, että vastaan me olemme. Eh, eh, Kiitos puheenjohtaja. ENF ehdotukselta oli oletettavakin, että se on epäammattimainen, mutta tämä on todellisuudessa vielä järkyttävämpi kuin mitä edes osasimme odottaa. Perusteet ovat skandaalimaisia ja antavat väärän tilannekuvauksen. Tämä sitten jatkuu myös tarkistuksessa. Ei tehdä eroa äh, toisaalta niiden välillä, jotka aivan laillisesti hakevat turvapaikkaa ja toisaalta, jotka tulevat äh, laittomasti alueelle. Kyse on pakolaiskriisistä. Tarkistuksessa neljä puhutaan siitä, että jäsenvaltioiden vesi, äh, merialueille tulee laittomasti ja sitten ihmisiä palautetaan takaisin lähtömaahansa. Tässä rikotaan kansainvälistä turvapaikkalainsäädäntöä. Voisin jatkaa saman tyyliin loputtomiin. Voisin kritisoida joka ikistä tarkistusta saman malliin. En voi tukea yhtään esittelijän, valmistelijan tarkistuksista. Toivon, että liikennevaliokunta yksimielisesti hylkää kaikki valmistelijan tarkistukset. Tämä teksti kuuluisi kyllä historian tunkiolle ja toivon, että voimme todella sen sinne heittää, eikä se enää palaa eteemme. Peter Van Dalen sanoi, että hän ilmaisee täällä yleistä käsitystä, joka vallitsee Alankomaissa. Niin, Peter Van Dalen antaa ymmärtää, että hän edustaa täällä Alankomaiden yleistä ilmapiiriä. Minä olen eh, meppi ja kyse oli kansanäänestyksessä nimenomaan tästä Ukrainan sopimuksesta eikä yhtään mistään muusta. Kyse ei ollut eh, Euroopan unionin toimielimistä tai raja rannikkovartiostosta. Me tarvitsemme eurooppalaisia ratkaisuja Euroopassa. Meidän ei pidä lähteä sille tielle, että puhumme suvereniteetistä liian herkkänahkaisesti. Onko tuo työjärjestyspuheenvuoro? Persoonlijk punt, voorzitter. Ik word hier aangesproken door een collega. Herra puheenjohtaja. Tällä kollega reagoi minun puheenvuorooni ja minäkin haluan reagoida siihen, mitä hän sanoi. Totta kai tässä ehdotuksessa on kysymys myös kansainvälistä. Äh, Van Miltenberg näkee tämän hiukan eri tavalla. Hän ei nyt voi kovin hyvin, koska Alankomaat sanoivat ei. Mutta kyllä tässä on kysymys itsemääräämisoikeuden kysymyksistä ja sen haluan tästä tehdä selväksi. Meidän pitää olla varovaisia. Tämä klassinen reaktio, jota puolue D66 aina on osoittanut, että aina tarvitaan enemmän Eurooppaa, Eurooppa tekee hyvää. Kansallisuus sanoi eilen, ei sopii se teille tai ei. Wir sind im Verkehr. Me olemme nyt liikennevaliokunnassa Euroopan parlamentissa, emmekä nyt keskustele alankomaalaisten erimielisyyksistä ja kansanäänestyksestä, vaikka oli vielä selvää se, onko tuo kynnys saavutettu vai ei. En ole vielä kuullut sitä. Ai se on siis saavutettu. Me tulemme seuraamaan tätä. Yhteys tähän asiaan ei ole sinänsä olemassa, mutta alankomaalaiset voivat varmasti keskenään keskustella asiasta. Ja nyt vielä eh, Jackie Foster. Thank you very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Meidän tulisi palata siihen, miksi me täällä ylipäätään olemme. Kyse ei ole mistään suoraviivaisesta asian käsittelystä, kun käsittelemme Frontexin uutta roolia. Kyse on Frontexin valtuuksien laajentamisesta. Totta kai liikennevaliokunnassa pohdimme, miten me tätä voimme käsitellä omassa lausunnossamme. Paljon puhetta tässä kyllä on tyhjiä sanoja. Ja nyt täytyisi luopua hieman tästä moraalisesta ylemmyydestä, ylemmyyden tunteesta. Nämä ovat vakavia kysymyksiä. Jos joku lähtee kampanjoimaan niin kuin minäkin, niin havaitsee, että ihmisten keskuudessa kaikissa jäsenvaltioissa on vakavia huolia ja sen takia me yritämme puuttua näihin huolenaiheisiin. Voisin jopa olla samaa mieltä edustaja Ahnutun kanssa – mutta demokratiassa kyse on siitä, että aina ei olla samaa mieltä, mutta silti on oikeus sanoa oma mielipiteensä ja loppujen lopuksi sitten olla eri mieltä. Meidän tulisi mennä eteenpäin. Kaikkihan ovat nyt loukkaantuneita tästä aiheesta. Aivan niin kuin Robert mainitsi, kaikki jäsenvaltiot eivät kuulu Schengen-alueeseen ja näin ollen yhdistynyt kuningaskunta on tämän ulkopuolella. Se ikään kuin on poissa oleva, on valinnut olevansa ulkopuolella. Tärkeää on se, että meillä on ulkorajat, niiden on oltava hyvät ulkorajat ja ne voivat olla hyödyksi myös Schengenin ulkopuolisille maille. On aivan selvää, että jatkossakin tuemme Frontexin työtä. No, kun ajattelemme rajarannikkovartioston mandaatin laajentamista ja sitä, mitä ne voivat tehdä. Monissa maissa ne eivät vastaa äh, rajavalvonnasta ja tullitoiminnasta. Ja kun nyt sitten annetaan lausunto tällaiseen mietintöön, niin ei se ole aivan niin suoraviivaista. Tässä varmasti onkin työmme haaste. Sitten kun aikanaan aiheesta äänestämme, niin totta kai yhdistyneen kuningaskunnan näkökulmasta kenties jotkut muutkin senkin ulkopuolella äänestävät tyhjää. Ei siksi, ettemmekö me voisi tukea ja jatkaa hyvää yhteistyötä, koska selkeästi näin on toimittava. Mutta on tiettyjä juridisia kysymyksiä, jotka liittyvät toissijaisuuteen ja esimerkiksi äh, rajavartioston rooliin liittyviä kysymyksiä, jotka on otettava huomioon ja muistettava. Minä katselin näitä tarkistuksia valmistelijan lausunnossa. Jotkut niistä ovat aivan ok ja aivan järkeviä. Ja sitten on muita, joita taas en tukisi. Meidän täytyy nyt vain hieman ottaa etäisyyttä, nähdä oma roolimme liikennevaliokuntana ja edetä sen pohjalta. Ja toivottavasti saamme aikaiseksi tuloksen, josta kaikki voivat olla yhtä mieltä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Ja nyt komissiolla on puheenvuoro. Yes. yes, yes, thank you very much. Kiitoksia. Haluaisin puhua ainoastaan liikenne näkökulmasta ja voisin ehkä selventää muutamia kohtia. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että Euroopan rannikko asetus äh, artikla 52 ja sen tarkoituksena on äh, meriturvallisuusviraston mandaatin muuttaminen ja myös äh, kalastusviraston mandaatin muuttaminen on kyseessä siksi pes valiokunta on myös tässä mukana. Hyvin konkreettisesti ehdotuksessa Tarkoituksena on parantaa ulkorahjojen hallintaa. ja helpottaa kolmen viraston välistä yhteistyötä. Tehän tunnette erittäin hyvin tilanteen järjestelmiä on jo olemassa EMSassa, jotkut teistä ovat siellä vierailleetkin. Ne ovat jo käynnissä ja toiminnassa, eikä tarkoituksena ole aiheuttaa mitään päällekkäisyyttä vaan Sadakan yhteistyötä meren valvonnan parantamiseksi. Tämä on operatiivinen ehdotus komission puolelta. Vetoamme siihen, että ehdotus pysyy operatiivisena jäsenvaltiotkin ovat tässä mukana. Täällähän on, näissä kokouksissa on hallintoneuvostoja ja jäsenvaltiot ovat mukana silloin, kun yhteistyötä tehdään virastojen kanssa, joten emme usko, että on tarpeen en lisätä tähän enää enempää tässä ehdotuksessa. Uskomme, että ehdotus tuo lisäarvoa ja on tärkeää toimia nopeasti ja saada tämä ehdotus valmiiksi. Se todella nojautuu virastojen kapasiteettiin. Ja nyt vielä kerran esittelijä. Merci, monsieur le président. Écoutez, Kiitos puheenjohtaja. Olen kuunnellut kaikki puheenvuorot hyvin tarkalla korvalla ja olen tyytyväinen, että voimme käydä keskustelua varsinaisista aiheista, sisällöstä. Tämä tuo selkeästi esille itse kunkin näkökulmat. Ensinnäkin edustaja Van de Kamp totesi, että ette ole samaa mieltä meidän kantamme suhteen turvapaikanhakijoiden osalta. Heillä on samat oikeudet kuin teillä ja minulla. Ihan vain tiedoksi totean, että minun isäni oli turvapaikanhakija. Minä olen poliittisen äh, turvapaikanhakijan tytär, eli en kyllä äh, ota vastaan minkälaisia humanismia oppitunteja tältä osin. Sitten kun totesit, että meillä kaikilla on samat ihmisoikeudet ja nämä ovat haavoittuvia ihmisiä, totta kai, jos haluaa olla rehellinen, niin näinhän minä totean myös omassa mietinnössäni. Jos huolehtii vain sanallisesti turvallisuudesta, sanojen tasolla turvallisuudesta ja siitä karmeasta tavasta, miten nämä salakuljettajat kohtelevat ihmisiä. Kyse on nimenomaan ihmillistä arvoista. Haluamme välttää draamat, tragediat jatkossa. Sitten sanoitte, että tässä sotketaan maahanmuuttajat ja jihadistit keskenään. Ei tässä mitään sekoitusta tehdä, vaan useaan kertaan vain siterataan numeroja, Europolin johdon esittämiä niin 5 6 000 jihadistia on tullut mahdollisesti maahanmuuttajien mukana ja tämä kyllä minua huolestuttaa. Aivan niin kuin edustaja Foster sanoi, täytyisi perehtyä näihin aiheisiin tyynesti eikä ideologian näkökulmasta. Sitten SD-kollega tyytyi toteamaan, että tämä on loukkaus maahanmuuttajille. Euroopan parlamentin täytyy olla yhtenäinen moninaisuudessa. Kun tämä on sanottu, niin mitä sitten tehdään? Me olemme kaikki tulleet tänne kansalaisten valitsemina eri jäsenvaltioista ja meillä, me olemme heille tilivelvollisia. Teidän argumenttinne minun mielestäni on hieman keveästi otettava. No sitten ECRn kollegalle. Hän on oikeassa vaikka hän ei ole kaikesta samaa mieltä, hän on aivan tähän oikeutettu, mutta hän nosti esille äärimmäisen tärkeän kysymyksen. Nimittäin kyse on toissijaisuuskysymyksestä. Usein kyse on tästä monissakin mietinnöissä ja se jätetään huomiotta. No sitten Alderyhmän puheenvuoro. Van de Kamp teidän ilmauksia tässä voin käyttää, eli tässä toimittaisiin Euroopan parlamentin periaatteita ja eurooppalaisia periaatteita vastaan. Olen pahoillani, mutta nämä ovat sanoja. Mutta mikä teoissa sitten on Euroopan parlamentin vastaista? Täytyy kyllä sanoa, että kun ajatellaan Ranskan tasavaltaa, vapauttavileitä tasa-arvoa, sanon, että Ranskassa kansalaisilla on se tunne, että näitä periaatteita toteutetaan ja kunnioitetaan entistä vähemmän. Ja hyökkäyksiä on yksi toisensa jälkeen. Taloudellisesti he ovat tiukoilla, ei ole enää minkäänlaista turvallisuutta moraalisesti rahoituksen näkökulmasta. Ja tämä on minulle se suuri arvo ja periaate, jonka pohjalta meidät tänne Euroopan parlamentti on valittu. Sitten kuen kollega on oikeassa, kun totesi, että näin kiireellisesti ei ole normaalia kyllä työskennellä. Tämä pitää paikkansa. Jos nyt en ole tehnyt virhettä, niin en, en minä ole ketään tässä kriminalisoidut. Minä kriminalisoin pelkästään nämä salakuljettajat, en maahanmuuttajia. Sanon tämän aivan tyynellä mielellä. Kyllä nämä salakuljettajat ovat rikollisia ja he hyötyvät tästä valvonnan puutteesta. No sitten vihreiden kollega, vakava loukkaus. Kiitos demokratiasta. Eli perusteluosa pitäisi siis täysin poistaa, koska se on niin loukkaava ja halventava. Voisitteko selittää miksi? Jos te katsotte, että jos kanta on erilainen niin kuin teidän kantanne, niin tämän kyllä voin ymmärtää. Jos se on teidän mielestänne loukkaava, niin kyllä minä huolehdin sitten demokratiasta ja tämän Euroopan parlamentin arvoista, jonka täytyisi voida käydä näkemysvaistoa aivan vapaasti näin tärkeästä aiheesta – sellaisesta aiheesta, joka on aivan keskeinen, kun kysy, kysymys on maahanmuuttopolitiikasta. No sitten viiden tähden kollega puhui eh, populistisesta eh, sanankäytöstä. Mitä populismi oikein tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että puolustetaan kansojen oikeuksia. Kyllä, kyllä. Sen takia meidät on tänne valittu. No sitten Ismail Ertug. Ette puhuneet kovinkaan korulauseilla. Äh, puhuitte rasismista ja olette tässä kiihtynyt minusta. Te olette halventava, loukkaava minun suuntaani. Heijastelen ranskalaisten kansalaisten mielialoja ja myös varmasti laajemminkin ihmisten näkemyksiä. No sitten, anteeksi kuinka? Niin, puhuitte Alankomaiden kansanäänestyksestä ja tekin olette huolissanne Käytän nyt teidän sanojanne hyökkäyksestä itsemääräämisoikeutta vastaan, eikä voi toimia näin nopeasti. Olen kanssanne samaa mieltä tässä analyysissä. Sitten Van Miltenborg. Käytitte kolleganne sanoja jossain määrin ja totuuden vastaisia asioita väititte tässä olevan. Ja tämä sitten pitäisi laittaa historian tunkiolle. Enpä tiedä, jääkö yhden mietinnön kautta nimeni historiaan, mutta kyllä joudumme ottamaan hieman tässä etäisyyttä. Ja aivan niin kuin edustaja Foster totesi, hän, hän puhui tässä analyysissä järjen ääntä. Kun käsittelemme näin tärkeitä aiheita, niin loukkaukset eivät riitä. Täytyy hyväksyä se, että me keskustelemme aiheesta tyynellä mielellä, rauhallisesti. Tämä Tällainen, tämän tyylinen, eh, tämän henkinen keskustelu, että tällä tarjoiltiin, ei minua kiinnosta. Toistan, että meillä on vastuu. Olen mm, pettynyt siihen, että emme voi puhua tästä tyynemmällä mielellä. Meillä kaikilla on vastuu, valtava vastuu kannettavana tämän tyyppisessä keskustelussa. Jotkut teistä katsovat, että ei ole riittävästi unionia eikä riittävästi Schengeniä, vaan pitäisi tehdä vielä enemmän tällä alalla. Totta kai inhimilliset tunteet ovat tärkeitä ja kun sanotaan, että täytyy ottaa vastaan pakolaisia, minun isäni on otettu vastaan, tiedän mitä tämä tarkoittaa, mutta kun otetaan vastaan äh, vierassa maassa, se on totta kai tärkeää, mutta äh, tämän maan täytyy tarjota työtä, se on ensimmäinen ehdoista, joka on otettava huomioon. Maan täytyy pystyä myös vastaamaan, aivan niin kuin Ranskassakin pystyy tarjoamaan, pitää tarjota koulutusta, terveydenhoitoa ja niin edelleen. Yksikään jäsenvaltiosta ei tällä hetkellä tähän pysty. Ainakaan Ranskassa meillä ei ole enää varaa tähän. Jos me haluamme puhuin Ranskan tasavallon perusarvoista. Tärkein tällä hetkellä on veljeys. Jos me haluamme tämän veljeyden Ranskassa säilyttää, niin ainakin ranskalaisten, ranskan kansalaisten, onpa heidän alkuperänsä mikä tahansa, ja tämän haluan täsmentää. Kaikilla ei aina ole sitä tunnetta, että että heidät huomioitaisiin, vaan heidät ikään kuin jätetään jonon viimeiseksi. Ja näiden pakolaisten joukossa tiedätte aivan hyvin, poliittinen pakolaisuus on aivan pieni osuus näistä ihmisistä. Ja ennen kaikkea kyse on talouden perässä matkustavista tulevista. Kiitos. No niin, nyt on tehty ehdotus siitä, että siis nämä kaksi sivua poistettaisiin. Tämä mahdollisuus meillä on valiokuntana, jos se mitä alussa on ei koske, se ei vastaa sitä, mistä on päätetty lopuksi. Se voidaan tehdä sen jälkeen, kun on äänestetty. Voidaan, sitten kun on äänestetty, niin voidaan sitten äänestää sekä siitä, voidaanko tämä alustava osa edus, eh, poistaa. Niin, nyt ensin pitää tehdä tarkistukset. Määräaika niille on 12 eh, päivää kello toista ja kohta on sitten seitsemän eslistalla ja se on monivuotisen rahoituskeskuksen vaalien jälkeinen tarkistaminen parlamentin huomautuskomissaarista varten ja esittelijänä on herra Marinescu. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen paljon myöhässä. Minun piti olla ITRE-valiokunnassa äänestämässä omasta lausunnostani. En oikein ymmärrä, miksi meillä ei ole valiokunnassa rajoituksia puheajalle. Ei se nyt oikein käy laatuun, että puhutaan tunti ja aina joka kerta. No niin, tässä lausunnossa on kyse monivuotisen rahoituskehyksen MFFn tarkistamisesta. Olisi pyydettävä uudelleen tarkastelua eikä vain tarkistamista. Minä pyydän äh, lausunnossani verkkojen Euroopan varojen palauttamista ja koordinointia liikennestrategioissa. Jäsenvaltion on tehtävä nämä ehdotukset vuoden loppuun mennessä. Olen tähän asti nähnyt, että koordinaatio ei ole kovinkaan hyvässä kunnossa ja puhun nyt tässä rajoista. Korostan myös sitä, että olisi saatava varaja Cesarin käynnistämiseen. Se on erittäin tärkeää. On hyvin tärkeää, että saamme tämän järjestelmän nopeasti toimintaan. Jäsenvaltioiden pitäisi koordinoida toimia tonava osalta myös. Lisäksi pyydän, että varat, joita ei ole käytetty jäsenvaltioissa vuoden loppuun mennessä, ja kun kyseessä on kohesiopolitiikan alla olevat jäsenvaltiot, että niitä voitaisiin käyttää vuoden 2017 jälkeen ja voitaisiin tehdä hankeehdotuksia rajat ylittävistä yhteyksistä. Näin autettaisiin näitä jäsenvaltioita. Uuden uusi MFF pitäisi tulla komissiolta ulos ensi vuonna yhdessä tämän tarkastelun kanssa. Ja pyydän siihen TNTtä varten, infrastruktuuria varten työtä. Nyt pahoittelen, joudun lähtemään muualle. Kiitos, kiitän myös siitä, että jaksoit odottaa niin pitkään. Nyt Georgi Pirinski. Ah, Ismail. Ei, Ismail. Niin, kiitos puheenjohtaja meidän on nyt korvaamaan täällä herra Piriskin, koska hän ei pystynyt olemaan paikalla. Minä luen hänen meidän kantamme tähän asiaan. SDn varjoesittelijä pitää hyvänä uusimpia esityksiä, joita herra Marinesko on tehnyt ja on täysin yhteen mieltä siitä, että on välttämätöntä, että tarkistetaan monivuotista rahoituskehystä ja se, mitä se merkitsee, että varat, varautettaisiin varat, jotka on suunniteltu investoinneille Euro- verkon Euroopan välineissä Myöskin kehdotus jäsenvaltiot ovat tehneet esiriä varten osoittavat selvästi, että liikenteen tarpeet ylittävät huomattavasti käytössä olevan rahoituksen. Jotta saadaan aikaan parempaa koordinointia kaikkien EU-välineiden välillä, tämä tietysti varmistaa silloin, kun käydään lävitse monivuotista rahoituskehitystä niin, että asiat tehdään ajoissa ja mahdolliset säästöt voidaan käyttää myöskin suurten tärkeiden hankkeiden toteuttamiseen, jotka ovat odottamassa toteuttamista. Ajattelen sitä, miten tärkeää on se, että houkutellaan lisää yksityisiä investointeja. Olen yhtä mieltä myös siitä roolista, joka esirillä on siinä, että kehitetään strategisia äh, liikenneinfrastruktuuria. On parhaista arvioida sen vaikutusta. On kuitenkin selvää, että Esirin tulisi ensisijaisesti olla sen mukainen kuin ovat EUn strategiset tavoitteet. Mitä tulee liikenteellisiin infrastruktuurirakenteisiin alueilla, niiden ne tapahtuvat markkinaolosuhteiden puitteissa ja juuri esilin pitäisi antaa välttämättömän välttämätön kriittinen tuki, jota voidaan varmistaa se, että kehitys tapahtuu niin, että liikennejärjestelmät ovat kehittyvät tasapainoisesti kautta Euroopan unionin. Kohesiorahaston eh, osuus siinä, miten kehitetään alueellista liikenneverkostoa, on jäänyt jälkeen ja on tärkeää, että kiinnittää huomiota tilanteeseen vuonna 2020 jälkeen. SD tulee tukemaan kohtaa kymmenen ei olemassa varoja verkkojen Euroopassa, jotka voitaisiin jakaa uudelleen, koska hankehdotukset ylittävät olemassa olevien olemassa rahoituksen määrän. Toiseksi kaikilla jäsenvaltioilla on mahdollisuus käyttää verkkojen Eurooppa-rahoitusta koko ohjelmakauden aikana ja useissa hankkeiden valinta uuden hankkeiden kierroksella ilman ongelmia ja siksi ei voida toimia tällä tavalla, kun on ehdotettu tässä. Sitten mitä tulee lähes kaikkiin muihin avainpolitiikan alueisiin, tulisi, ne pitäisi myöskin sopeuttaa muihin strategisiin poliittisiin tavoitteisiin. Yksi päähaasteista on edistää ympäristöystävällisempiä liikennemuotoja enemmän ja myöskin eh, antaa laimpaa tukea laajemmille julkisen liikenteen eh, muodoille, kuten eh, kiskoliikenteelle. SD tukee kohtaa 12, joka koskee matkailua ja tarvetta sille, että se saisi asianmukaista rahoitusta ajatellen sen mahdollisuutta tarjota kasvua ja työpaikkoja. Matkailupalvelujen laatu riippuu pitkälti pätevyydestä, joka on ihmisillä, jotka työskentelevät tuolla sektorilla. EU voi osaltaan huomattavasti Euroopan sosiaalirahaston kautta saada aikaan parempia työpaikkoja matkailussa ja enemmän niitä, samalla kun päästään niistä ongelmista, jotka liittyvät tuollaisen työllisyyden sesonkin riippuvuuteen. On tärkeää saada aikaan myöskin parempaa, parempia yhteyksiä, nopeampia yhteyksiä alueiden välille. Täällä on myöskin merkitystä talouden kasvulle, joka lisää myöskin taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Infrastruktuuri suurilla Euroopan unionin alueella ei mahdollista, että voidaan täysin hyödyntää sisämarkkinoita niin, että saadaan sen aikaan kasvua. Ja on tärkeää korostaa myös sitä, että liikenne on, sen tulisi olla julkisen politiikan alue, jolla on strategisia vaikutuksia pelkästään jäsenvaltioille, vaan sille, että se vaikuttaa koko Eurooppaan. Aiemmat kokemukset osoittavat, että investoinnit eh, liikenneinfrastruktuuriin tarjoavat lisää tukea myöskin julkiselle sektorille tulee muodossa. Nyt Ruusa Tomasic. Ei saada siellä kukaan paikalla. Aldesta Dominik Riquet. No. Pavel Telitska. Pavel Telitska. Thank you and uh, I have to apologize. Kiitos puheenjohtaja. Täytyy pahoitella Dominikin puolesta. Olemme nähneet tänään jo, että kilpailua nyt on Tranin ja Itren välillä. Täytyy yhdistää ponnistelut ja mielelläni voin välittää Dominikin kommentit. Erityisesti kun voin niihin täysin yhtyä. Me olemme nähneet, miten tämä hanke on onnistunut ja omasta puolestani voin todeta e- eurooppalaisena koordinaattorina olen ollut komission kanssa yhteyksissä strategisen TEN-T-konseptin alusta lähtien ja Dominikin kommenteissa äh, todetaan, että 681 tukikelpoista hanketta tässä on verkkojen Euroopan osalta esitetty ja rahaa on siis tämän verran verkkojen Euroopan välineen käytössä. On harmi, että useampi hanke ei tullut mukaan, koska ne ovat tärkeitä, relevantteja hankkeita ja jos rahoitusta näille ei saada, niin tuskin voimme päästä tärkeään tavoitteeseen, osallistavaan älykkääseen kasvuun ja alueelliseen kohesioon. Se on toinen osa tätä hanketta. Ja sitten toinen osa on Horisontti 2020. Ja sielläkin näkymät ovat kutakuinkin samat, kun ajatellaan yhteisyrityksiä, sesaria ja siirtymää raiteille. Ja sitten COP21 tulokset, kaupungistuminen, väestön keskittyminen, lisääntyvä kilpailu muun maailman osalta ja se, että liikkuvuus tarvitsee myös innovoinnin ja eh, tutkimustoiminnan tukea. Nämä ovat eh, entistä tärkeämpiä aiheita. Tässä rinnalla viime vuosien aikana olemme nähneet myös lainsäädännön kehittyvän tarvitaan myös lisää virastoja liikennealalla. Viimeisimpänä tästä neljäs rautatiepaketti ja tekninen pilari, mutta ei ainoastaan se. Selkeästi virastot tarvitsevat riittävästi rahoitustukea. Kun pyydetään Eurooppaa tekemään enemmän vähemmillä varoilla, niin sehän vain johtaa tehottomaan politiikkaan, varojen epäsuhtaan ja samanaikaisesti ihmisen, ihmisten turhautuminen lisääntyy siitä sen suhteen, miten EU puuttuu näihin ongelmiin. Näistä syistä näissä olosuhteissa Dominik katsoo, että meillä ei ole varaa välttää eh, uudelleen tarkastelua. Ja sanoisin, että Tämä on aivan välttämätöntä meille. Emme voi käyttää kahta kolmasosaa budjetista vain yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja kohesiopolitiikkaan, vaikkakaan kukaan ei kiistä näiden merkitystä. Kuitenkin tämä suhdeluku täytyy ottaa uudelleen tarkasteluun. On löydettävä ratkaisu, joka lisäisi verkkojen Euroopan rahoitusta ja kyse on siitä, että tässä todellisin luvuin on kyse vähennyksestä. Tämä vaikuttaa myös monivuotiseen rahoituskehykseen. Virastoille on annettava riittävät varat, jotta ne voivat huolehtia tehtävistään, ja näistä syistä katsomme, että tarvittaisiin puheaikaa. Muutama tarkistus tehdään, jotta tekstistä tulisi hieman täsmällisempi ja korostettaisiin erityisesti kohtaa 10. Voi olla, että muutama tarkistus siis tulee, mutta muutoin voimme täysin hyväksyä luonnoksen, joka on hyvin sisältökeskeinen ja poliittista painetta tarvitaan. Ja nyt Merja Kyllönen. Arvoisa puheenjohtaja. Täytyy sanoa, että hetkellisesti tulee aina sellainen, sellainen tunne, että olisi jopa turvallisempaa, kun ei kommentoisi yhteisten, yhteisten kokonaisuuksien lähtökohtia ja tässä maailmanajassa, missä me tällä hetkellä elämme, tuntuu koko ajan entistä enemmän siltä, että ihmiset, heidän tarpeisiinsa vastaaminen ja heidän toimintoihinsa vastaaminen ei olekaan se meidän, meidän ydintehtävämme, vaan lähdetään jostain toisenlaisista ajatuksista liikenteeseen. Itse ajattelen niin, että kollega Marinesku on tehnyt hyvää pohjatyötä ja siitä me pystymme, pystymme etenemään, mutta koko ajan kaikissa näissä uudistuksissa, kaikissa näissä revisioissa, me, mitä me teemme, niin pohdin sitä demokraattista näkökulmaa ja sitä lähtökohtaa, millä tavalla me pystyisimme vastaamaan paremmin niihin toiveisiin ja ajatuksiin, mitä kansalaisilla ja jäsenvaltioilla on ja miten me voisimme entistä enemmän vahvistaa EUn ja vaikka liikennesektorin eh, demokratia lähtökohtia. Ja toivon, että me löydämme vielä, vielä hyviä hyviä esityksiä, konkreettisia ratkaisumalleja, vaihtoehtoja, joilla me tuomme tätä meidän ohjelmaa, näitä poliittisia julistuksia, agendoja lähemmäs niitä ihmisiä, ketä varten me olemme, olemme tänne valitut ja ketä varten olemme, olemme työtä tekemässä. Mutta täytyy sanoa, että edellisen asiakohdan käsittelyn jälkeen niin minulle tuli niin tyhjä ja osin pettynyt <laughs> olo, että, että en tämän enempää tällä hetkellä halua kommentoida tästäkään. Yritän selvitä edellisestä järkytyksestä. Kiitos. Danke sehr. Jetzt Karima Deli. Kiitos nyt Karima Deli. Merci, monsieur le... Kiitos puheenjohtaja. Kun puhumme budjetista, niin meidän valiokuntamme pitäisi tehdä valintoja. Valintojen on oltava poliittisia. Nämä liittyvät aivan konkreettisiin tavoitteisiin. Nyt puhumme Junckerin suunnitelmasta. Me emme konkreettisesti tiedä, miten se suuntautuu. Sitten meillä on sitoumus, joka on tehty Euroopan unionissa COP21 kun katsomme tätä viitoitusta budjetissa, jonka tulisi olla johdonmukainen COP21-sitoumusten kanssa, niin me olemme hyvin kaukana vielä. Ensinnäkin me olemme äänestäneet valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä, konkreettisista toimista, älykkäistä liikenteestä, älykkäistä kaupungeista ja tulisi kehittää eh, kaupunkialueiden kestävää liikennettä, yhteistoiminnallista liikennettä viimeisenkin kilometrin osalta. Nyt näitä haasteita ei täysin tueta budjetin näkökulmasta. Tämä ensimmäinen kommentti. Ja toiseksi, kun katsomme rahoituskysymyksiä, niin olen pahoillani siitä, että paketissa ei painoteta riittävästi raideinfrastruktuuria ja ennen kaikkea olemassa olevaa raideinfrastruktuuria. Tämä on yksi keskeisistä elementeistä, joita meidän, meidän tulisi korostaa. Kolmanneksi liikennealalla täytyy muistaa myös ilmaliikenne, ilmailu. Sillä on merkittävä osuus. Me tiedämme kyllä, että tällä hetkellä keskustellaan alan hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä ikaossa ja muualla. Minusta pitäisi ennakoida kehitystä. Täytyisi pitää esimerkiksi CSR-rahoitus ennallaan vähintäänkin ja tämä on todellakin eh, huonolla tolalla. Katson tällä hetkellä, että pitäisi vahvistaa tavoitteita sen suhteen, mitä me komissiolta oikein odotamme ja mitä me haluaisimme budjetissa toteutuvan. Ja vielä lopuksi, Onidi ei ole paikalla, ainakaan en ole hänen törmännyt, mutta budjettikysymyksissä, ah, hän on paikalla, Euh, ne peux pas ne pas vous citer. En voinut jättää nimeänne mainitsematta. Budjettiasioissa meidän täytyy kaikkien tehdä yhteistyötä. Meillä on myös näitä äh, suuria hankkeita, jotka eivät ole niinkään hyödyllisiä. Kyllä te komissiossa tiedätte, mihin hankkeeseen minä viittaan. Siellä hymyillään. Kyllä, Lion Torino-yhteys. Näissä hankkeissa täytyy myös olla avoin ja puhua hyödyllisyydestä. Minä en näe, miten tietyiden hankkeiden valinta vastaisi suoraan kansalaisten vaateisiin. Tämän vaalikauden aikana ei voi käydä niin, että esitämme hankkeita, jotka eivät suoraan ole kansalaisten etujen mukaisia. Nyt tällä hetkellä tilanne ei ole hyödyllisyyden suhteen tällainen. Kiitos eh, herra Onidi, voitte vielä toivottavasti vastata minulle. Danke sehr. Kiitos. Ja herra no Niilinillä on nyt puheenvuoro. Chair, thank you very much for, for this opportunity. Kiitos tästä tilaisuudesta omalta puoleltani. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Marinskun työtä. Minusta hänen luonnoksensa on erinomainen. Se sisältää olennaiset elementit, joilla voidaan sitten edistää sitä, mitä verkkojen Euroopassa – on lähdetty tekemään. Kiitos monien teistä työn aiemmalla vaalikaudella ja tietysti myös nyt ensimmäisenä vuosina tällä vaalikaudella. Siis tärkeitä elementtejä, joita luonnoksessa on se, että puhutaan liikenneinfrastruktuurin arvosta, ei pelkästään fyysisen infrastruktuurin arvosta, vaan myöskin siinä, miten se on se väline, jolla voidaan edistää innovaatioita ja jolla voidaan puhuttaessa infrastruktuurin rahoittamisesta ja innovaation rahoittamisesta, että näin eivät olisi mitenkään vastakkain toisiaan, vaan olivat, olivat enemmänkin toisiaan täydentäviä elementtejä. Toiseksi sitten on myöskin niin, että on paljon rahoitettavaa, paljon hyviä hankkeita, ei pelkästään tämä Lyonin ja Torinon välinen hanke, vaan on monia muita arvokkaita, ehdottoman olennaisia hankkeita, joita pitää rahoittaa, että tarvitaan vahvistamista eh, nimenomaan budjettikapasiteetin osalta. Ajatellen sitä, että olipa mikä malli kyseessä, tehdäänpä liihin ponnisteluja tahansa, jotta saadaan aikaan uutta rahoitusta. Nämä eh, tuet, joilla voidaan antaa rahoitusten puitteissa, ovat tärkeitä edelleenkin eh, liikennesektorilla. Tämä on hyvin tärkeää. Tässä lausunnossa ei pidä liian nopeasti siirtyä sellaisiin ratkaisuihin, että tuet ainoin, ainoastaan esiro se, mitä halutaan käyttää, ja uudet rahoitusvälineet. Meidän täytyy tietysti rakentaa niitä edelleen, niillä on oma paikkansa, mutta, mutta on tärkeää myöskin muita, näitä tällaisia muita Uh, that uh, are described as well, uh, innovation. Rahastojen käyttö on myöskin tärkeää. Mitä tulee sitten innovaatioihin vaihtoehtoiset uh, polttoaineet, kaupunkiliikenne ja siis se, että käytetään erinäisiä hankkeita, jotka on käynnistetty, ja sitten virastojen rahoittaminen ja yhteys neljänteen rotatiepakettiin, jossa todellakin on erinäisiä haasteita vielä, jotta haasteita tämä todellakin tapahtuu ja mahdollisimman pikaisesti, jos halutaan todellinen toimiva rautatiejärjestelmä. Sitten joitakin kommentteja, joita kuulin täällä. Ensinnäkin se, mitä herra Telitska sanoi, meidän todellakin täytyy vahvistaa yhteyttä horisontti 2020 ja verkkojen Eurooppa on loistava väline edistää innovaatioita, ja tämä varmastikin liittyy myös siihen, mitä Rova Dalli sanoi, kun hän puhui siitä, että todennäköisesti yksi alue, jota voidaan tarkastella tässä puolivälin tarkastelussa ja myöskin valmisteltaessa seuraavaa rahoituskehystä, on prioriteettien osalta se, että meillä on nyt ollakin vakaa perusta osoittaa, että jotkin näistä uusista elementeistä, olipa kysymys vaihtoehtoista polttoaineista, älykkäistä liikennejärjestelmistä, eh, kaikissa liikennemuodoissa, eh, voisiko myöskin kaupunkiulottuvuus ansaita lisää tukea. Sitten voimakas yhteys ja johtopäätös, jonka herra Telitska esitti, on se, että meidän pitää todellakin katsoa, miten rahoitusta voidaan uudelleen sijoittaa jollakin tavoin, mutta peruslinjan täytyy olla se, että me todellakin tarvitsemme enemmän rahoituksellista tukea. Ja viime kädessä vielä kiitos siitä, että tässä on ollut voimakasta poliittista painostusta, jota te olette nyt yllä, koska keskustelusta tulee ehdottomasti erittäin vaikeita ja on monia asioita, jotka ovat todella tärkeitä, jotka ovat nyt kyseessä. Ja nyt vielä kerran esittelijä. <laughs> No niin, thank you. No niin, kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen pahoillani siitä, että en voinut olla täällä paikalla, kun kävin mua äänestämässä vielä tästä artiklasta 10. Siinä pyydän varojen jakamista, jota kohesion jäsenvaltiot eivät ole käyttäneet, että niitä jaettaisiin, ne jaettaisiin uudelleen rajat ylittäviä yhteyksiä varten 10 miljardia verkkojen Euroopan kohesiopolitiikasta voitaisiin käyttää kohesion jäsenvaltioissa vuoden 2016 loppuun mennessä. Eli mikäli ne eivät hae varoja hankkeisiin tämän vuoden loppuun mennessä, nämä varat voitaisiin siirtää kokonaisbudjettiin. Tuossa vaiheessa pyydän, että nämä varat käytettäisiinkin rajat ylittäviä yhteyksiä varten. Tämä ehkä nämä no, voitaisiin suunnata kohesiovaltioihin. COP21, aiheesta on jotakin kommentteja. Clean Sky, siellä on paljon tutkimusta ja kehitystä. Ja Shift to Rail ehkä myös alkaa jollakin tavalla. Mutta meidän on allokoitava paljon varoja liikennesektorille, jotta saadaan voideltua yhteyksiä ja saadaan kasvua ja työpaikkoja. Kiitoksia. Danke sehr. Die Frist für Änderungs... Kiitos. Määräaikatarkistukselle on 19. huhtikuuta kello 12. Ja nyt tulemme meidän pidettävän kiirettä Vammaisen henkilöiden oikeuksia koskevan YK yleissopimuksen täytäntöönpanoon. Tässä on Davor Skrlets esittelijänä. Hänellä on puheenvuoro. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Please allow me to continue my speech in Croatian. Haluan käyttää kroatian kieltä. Kolege, e, dopustin mi da vam se na početku zahvali. Arvoisat kollegat, haluan ensin kiittää ehdotetuista tarkistuksista. Ne täydentävät omaa lausuntoani ja parantavat näin tekstin laatua. Edellisen kokouksen jälkeen, niin kuin tiedätte, esittelijä Stevens, joka on tässä mietinnön esittelijänä työllisyysvaliokunnassa, antoi meille mahdollisuuden käsitellä liikennekysymyksiä ja hän yrittää ottaa meidän lausuntomme täysin huomioon omassa mietinnössään. Näin ollen on tärkeää, että meidän lausuntomme on tiivis ja selkeä. Meidän täytyy siis välittää sanainen, lyhykäinen lausunto, jotta viestimme menee perille. Joudun hylkäämään jotkut tarkistukset näistä syistä, vaikkakin ne ovat aivan oikeutettuja ja äh, laadukkaita. Tarkoitus on tässä vain se, että emme turhalle, turhaan toista tekstikohtia. haluan olla totta kai myös esittelijän kanssa yhteydessä, jotta voin vielä painottaa tiettyjä näkemyksiämme ja miten hän aikoo meidän lausuntomme sisällyttää oman mietintönsä. Esittelijä otti jo myöntäisen kannan tällaisen yhteistyöhön ja näin ollen uskon, että lopputulos on tyydyttävä. Haluaisin vielä kertoa, että torstaina 31. huhtikuuta meillä on varjo esittelijöiden kokous ja kompromissitarkistukset jätetään lähipäivinä. Pyydän teitä jättämään äh, kommenttinne ennen tätä. Kiitos. Tulkaus kesti hiukan pitempään. Nyt äh, Kiitos puheenjohtaja, hyvät näistä herrat. Minä Saan varmaankin kiittää kollegoja, jotka ovat tehneet aivan erinomaisen lausunnon. Ja olen tehnyt jotakin tarkistuksia, jotka ovat sellaisia, että en ehkä voi yleisesti parantaa tekstin laatua, mutta olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että useimmat voivat tulla osaksi kompromissiehdotuksia. Meillä on kuitenkin epäilyksiä joistakin tarkistuksista, joita on esitetty, ja minä henkilökohtaisestihan olen äh, hyvin asiantunteva tässä aiheessa, ja haluaisin saada aikaan rationaalisen, järkevän ratkaisun. Minä kuitenkin olen sitä vastaan, että on tällaista liioittelua, että lisätään äh, liikaa rasitteita, että työstä tehdään vaikeaa. Tärkeää on, siinä, tärkeää on se, että kuluttajat käyttävät saavat paremman, tehokkaamman järjestelmän käyttöönsä, jotta he voivat paremmin toteuttaa omat tarpeensa. Ja sellaisen yhteiskunnan luominen ja se, että on mahdollista saada erilaisia mahdollisuuksia käyttöön edistää myöskin taloudellista kehitystä. Ja meidän on nyt oltava varovaisia siinä, että saamme todellakin aikaan kasvua. Haluaisin korostaa vielä sitä, miten tärkeää on se, että on koko Euroopan unionin alueella mahdollisuus käyttää erilaisia mahdollisuuksia, eli siis saada tietoa ja saada tietoa myöskin vaihtoehtoisista yhteyksistä. Haluaisin vielä kerran kiittää kaikkia esitetyistä tarkistuksista. Ne ovat todellakin tärkeitä, mutta ne ovat sellaisia, että ne tulevat vastaan henkilöitä, jotka ovat vammaisia. Sanon vielä korostaa sitä, miten tärkeää on saada aikaan koulutusta, jatkokoulutusta, ja olen iloinen siitä, että on tarkistuksia, jotka koskevat näin tärkeitä asioita, jotka liittyvät siihen, että voidaan sitten vahvistaa tätä tekstiä. Ja haluan vielä kerran kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana tekemässä tätä. Kiitos. Kiitos. Nyt Lucy Anderson. Dear colleagues, I'm... Hyvät kollegat, Puhun SND-ryhmän nimissä ja Olga Shenalovan puolesta myös. Hän on kollegani, joka on varjoesittelijämme. Valitettavasti hän ei päässyt tänään paikalle, mutta olen tehnyt hänen kanssaan työtä tarkistusta parissa. Haluaisin kiittää esittelijä hänen lausuntoluotoksestaan. Haluaisin kiittää myös rakentavista kommenteista muilta kollegoilta. Tämä on erittäin hyvä pohja työllemme ryhmämme tarkistusehdotukset oikeastaan vain lisäävät ja vahvistavat lausuntoluonnosta, eivätkä ne millään tavalla kritisoi sitä. Haluaisimme kommentoida sitä, kuinka tärkeää on saada aikaan esteetön Eurooppa ja, parantaa liikkuvuutta kaikessa matkailu- ja liikennepalveluissa. Haluamme vedetä komissiota siihen, että se saa valmiiksi väliarvion koskien vammaisuusstrategia 2010-2020. Se on valitettavasti lykätty vuonna 2015 Haluaisimme myös korostaa tarvetta lisätä varoja eh, hankkeiden rahoitamiseen, jotka eh, liittyvät vammaisten palveluihin, eri, kuten esimerkiksi eurooppalainen vammaisuus, eh, vammaiskortti tai kaupunkialueiden toimintojen parantaminen verkkojen Euroopan rahoitusten kautta. Haluamme saada myös tietojen ja hyvien käytänteiden vaihtoa jäsenvaltioiden välillä. Olko sen minä ja muut odotamme yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa niin, että saamme aikaan kompromissitekstin. Uskon, että yhteinen kanta ei tässä asiassa tule olemaan vaikea löytää. Danke sehr, jetzt Isaskun. Kiitos nyt Isaskun Lilbao. Sí, gracias, eh, presidente, de manera... Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti. Haluaisin kommentoida näitä kuutta tarkistusta, jotka olemme esittäneet. Ensinnäkin käsitteitä koskeva asia viimeisimmässä kokouksissa, joita eri kapasiteissa toimivat henkilöt järjestävät. Tässähän puhumme vammaisista, mutta joilla on myös erilaista liikkumisrajoitteisuutta ja muita rajoitteita. Nämä ovat käsitteitä, jotka meidän olisi otettava tähän mukaan niin, että voimme sopeuttaa eurooppalaista kielenkäyttöämme. Nämä ovat joitakin Me Haluaisin myös muistuttaa siitä, että Euroopassa on 80 miljoonaa jollakin tavalla vammaista henkilöä tai jolla on tällaista funktionaalista vajavaisuutta. Me puhumme kuudes osasta väestöstä. Tämä edellyttää, että parannamme liikkuvuutta. On vedottava siihen, että lisätään yhteistyötä paikallisella, alueellisella, valtiollisella, Euroopan tasolla. Kullakin tasolla on erilaiset toimivaltuudet ja paljon tehtävää näillä aloilla. Minun mielestäni meidän olisi mainittava erikseen myös tarve sopeuttaa lentokenttiä, satamia ja asemia. Usein junat ovat sopeutettuja vammaisia varten, mutta ongelma joka päivä tulee ihmisille, kun asemat eivät ole sopivia. Ilman kunnon asemia nämä ihmiset eivät pääse kodistaan ulos. Komission on mentävä eteenpäin Euroopan strategian osalta ja toisaalta olisi ponnisteltava, jotta saataisiin yhteiset tilastopohjat, yhteiset käytän, hyvät käytänteet, jotta voisimme oppia toinen toisiltamme Euroopan tasolla, eikä tarvitsisi pyöräkeksi joka kerta uudelleen. Tämä on tehokas tapa rakentaa Eurooppaa. Uskomme myös, että on hyvin tärkeää innovoida tällä alalla ja ottaa mukaan kaikki olemassa oleva tieto näihin hankkeisiin ja Horisontti 2020 ohjelmiin, koska eh, nämä erityyppiset vammaisuudet ovat toki esteitä joissakin tarkistuksissa, joita on esitetty, todella tarjoutuu suuri mahdollisuus ottaa mukaan tämä kuudes osa Euroopan kansalaisista tällä hetkellä he ovat kodeissaan, koska, he eivät, koska me emme pysty antamaan heille mahdollisuuksia toimimaan riippumattomina Euroopan kansalaisina. Kiitoksia. Danke Kiitos. Ja nyt vielä Dieter Koch. Niin haluan esittää kiitokset kollega Skretsille, joka on tehnyt erinomaisen luonnoksen lausunnoksi, mutta olen kuitenkin tehnyt joitakin ehdotuksia, koska viime kädessä on kysymys siitä, että vammaisetkin voivat saada reaaliaikaista tietoa ja mahdollisuuksia käyttää multimodaalisia liikennemuotoja ovelta ovelle. Nythän meillä on olemassa eurooppalaisia matkustajaoikeuksia, joita voidaan soveltaa. Ja minusta meidän pitäisi vaatia sitä, että kaikille ihmisille, myös vammaisille, antaisin suora mahdollisuus käyttää 112 tällaista pelastusnumeroa ja toivoisin, että minun tarkastukseni hyväksyttäisiin tai ottaisin huomioon. Danke sehr und jetzt... Ja nyt esittelijä. Skelec. Herra Skelec. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, bit vrlo kratak. Zahvaljujem. Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua lyhyesti. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita kommenteista, osallistumisesta. Toivon, että huhtikuun kokouksessamme voimme tehdä yhteistyötä ja toivon, että mahdollisimman no, tehokkaasti voimme tehdä tätä yhteistyötä myös kirjallisten kommenttien pohjalta. Kiitos. Ja näin sitten siirrymme äänestyksiin. Niitä ei voida pitää täällä vain kello 11. Meidän pitää lähteä nyt huoneesta. Meillä on minuutti aika ASP5E2. ASP5E2. Ottakaa asiakirjat mukaan tästä salista. Me nimittäin me emme palaa enää tähän saliin. Ja nyt tänne tulee toinen valiokunta, joka on vaihtanut paikkaa meidän kanssa. Me haluan kiittää kaikkia jotka ovat olleet mukana tässä koordinoinnissa. näillä me saaneet aikaan yhteismerkissä ratkaisun. I think we can start, please. Uskoakseni voimme aloittaa. Pyydän istuutumaan. Aluksi, niin kuin aina, teemme tarkistuksen ja nyt äänestys on siis alkanut. S ja D on yksi ääni liikaa, kolme liikaa. ja EPP. Ei. Vain SDllä on kolme ääntä liikaa, kaikki muut ovat kunnossa. Siis kolme liikaa. Ajattelin sitten, että olisi ollut kolme liian vähän. Yes, on it's, noted. Yeah, yeah. Nun, nun? Immer noch ein zu viel. Immer noch ein zu viel. No niin, vielä edelleenkin yksi lisää, yksi liikaa. okay. so okay. Nyt kaikki on kunnossa, kiitos. Nyt huolimatta tästä siirtymästä olemme kuitenkin edelleen täysivaltaisena ja täysimääräisenä ja lähdemme ensimmäiseen mietintöön sosiaalinen polkumyynti Euroopan unionissa. Lausunto työllisyysvaliokunnalle valmistelija Jens Nilsson ja siirrymmekin suoraan äänestykseen. Aluksi kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Die Abstimmung ist eröffnet. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 21 puolesta, 20 vastaan. Ei tyhjää hyväksytty. Kompromiss 3. Kompromissi 3. Puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan ty, tarkistetaan 43, tarkistus 43. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 20 vastaan, 4 tyhjää, hyväksytty. 44 puolesta, vastaan, tyhjä, tarkistetaan myös. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 21 puolesta 25 vastaan, ei tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan, tyhjää tarkistetaan. 47. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta 25 vastaan ei tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 68 siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 21 vastaan yksi tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 58 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 22 vastaan, hyväksytty. Kompromissi 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 63. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 65. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 22 vastaan, hylätty. Tarkistus 66 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan myös. Tarkistus 66, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta, 25 vastaan, ei tyhjää, hylätty. Nyt kompromissi 6 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 23 vastaan, yksi tyhjää, hylätty. Tarkistus 69 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kuus. Hyvä. Siis tarkistus 69 Tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta, 25 vastaan, yksi tyhjää, hylätty. Näytti hiukan eri tavalla täältä edestä. 67 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistutaan myös sen. Tarkistus 67, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta 25 vastaan, kaksi tyhjää, hylätty. Kompromissi 7, Nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 23 vastaan, yksi tyhjä, hylätty. Tarkistus 145. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 69. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 70. Puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 70. Äänestys päättyy. 21 puolesta, 25 vastaan, yksi tyhjää hylätty. Kompromissi kahdeksan nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 37 puolesta, 8 vastaan, ei tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 93. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 95. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 9. äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 40 puolesta, 5 vastaan, ei tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 112 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 112. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta, 26 vastaan, hylätty. 134 puolesta, vastaan, Tarkistetaan. Se on hylätty, mutta tarkistetaan. Satakolmekymmentäneljä. Kyllä. Niinhän minä sanoin. 134. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta 25 vastaan. Hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää tarkistan. 121 Äänestys on päättynyt. 22 puolesta, 24 vastaan, yksi tyhjää. Hylätty. 124 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 128 puolesta, vastaan, tyhjää, tämä tarkistetaan. 128. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 20 puolesta, 23 vastaan, 4 tyhjää, hylätty. 129 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 130 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 111 puolesta hyvä, hyväksytty. Niin. Minähän sanoin hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111. Ää, tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 30 puolesta 16 vastaan yksi tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten kompromissi 12. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 142. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 142. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 23 puolesta, 24 vastaan hylätty. Kompromissi 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 14. Ja. 14a. 14a puolesta vastaan tarkistetaan. 14a. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 25 puolesta, 22 vastaan. Ei tyhjää. Hyväksytty. Tarkist, kompromissitarkistus 14 nimenhuutoäänestyksellä. äänestyksellä. Ei, 14 raukeaa, koska myös nämä hyväksyttiin. Eli nyt kompromissi 15 nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. 15 is Äänestys päättyy. 26 puolesta, 21 vastaan. Hyväksytty. 166 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 196. 196. Äänestys on päättynyt. 22 puolesta, 23 vastaan, yksi tyhjää, hylätty. 197 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 18, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 19, puolesta, anteeksi, suullinen tarkistus. Ah, also gegen das oral enemmän kuin kaksi vastustaa suullista tarkistusta, joten suullinen tarkistus on hylätty. Näin ovat säännöt. Sitten tulemme kompromissiin 19. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 125 Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 20. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. kyllä vieraidenkin täytyy pitää mielessä, että pitää olla hiljaa äänestön aikana. 233 puolesta. Siis 233 puolesta vastaan. Tarkistetaan 233. Äänestys päättyy. 21 puolesta 26 vastaan. Hylätty. 234 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 234. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 21 puolesta, 23 vastaan, 3 tyhjää, hylätty. 235 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 236 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta 26 vastaan yksi tyhjää hylätty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus yhdeksän. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 22. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 14. Puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. Tarsus 19. Kiitoksia. Tarsus 19. Puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus 19. Äänestys on päättynyt. 22 puolesta, 24 vastaan, hylätty. Tarkistus 20. Se on kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta 21 vastaan, yksi tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan, tyhjää tarkistetaan. 23 äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 20 puolesta, 26 vastaan, yksi tyhjää, hylätty. 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 26 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten esittelijä halusi vielä sanoa jotakin. Olkaa hyvä. Thank you. I, I just want to say that... Kiitos. Halusin vain sanoa, että vaikkakin hävisin muutamia tärkeitä kysymyksiä äänestyksissä, niin suosittelen ryhmälläni, että tukisivat loppuäänestyksessä mietintöä. Danke sehr. Kiitos. Tämän kaikki kuulivat. Nimenhuutoäänestys on tämä loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 34 puolesta, 6 vastaan, 7 tyhjää. Näin se on hyväksytty. Kiitän esittelijää ja varjoesittelijöitä. Sorry. Nyt tulee äänestys. Pyytä Euroopan unionin Georgian välistä yhdessä ilmailta koskevan Suomesta koskevan muuttavan yhtäkään tekeminen Kroatian tasavallan Euroopan liittymisen huomioon ottamiseksi. Esittelijänä on Francisco Assis. Ja on vain yksi äänestys tästä. Nimenhuutoäänestys ja äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. 42 puolesta, yksi vastaan, ei tyhjää. Hyväksytty. Sitten tulemme äänestykseen Euroopan ja sen jäsenvaltion ja Islannin valtion hallituksen välisen Euroopan unionin ilmaisopimuksen muuttamisen Kroatian tasavallan Euroopan unionin liittymisen huomioon ottamiseksi. Sama esittelijä Francisco Assis. Täälläkin mennään suoraan äänestykseen. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 46 puolesta, yksi vastaan, ei tyhjää, samoin hyväksytty. Sitten sisävesialusten tekniset vaatimukset. Herra Bellet haluaisi käyttää lyhyen puheenvuoron. Thanks, uh, vielen dank. Uh, thanks very much. Uh. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti kollegat. Haluaisin lämpimästi kiittää ensinnäkin teitä puheenjohtaja erittäin hienosta tavasta johtaa tämä pitkä prosessi. Tämähän alkoi jo kaksi vuotta sitten Karin Wolfman Kollin ensimmäisen käsittelyn jälkeen. Hän vei tämän ensimmäisen käsittelyn läpi ja luulimme, että se menisi nopeasti siitä eteenpäin, mutta kaksi vuotta tässä vierähti. Kiitoksia tuesta ja kiitän myös kaikkia varjoesittelijöitä halusta pysyttäytyä samalla linjoilla parlamenttina. Tämä oli tärkeä ja vaikea instituutioiden taistelu. Kiitoksia siis. Kiitän myös Alkomaiden puheenjohtajavaltiota erittäin rakentavasta asenteesta. Sen ansiosta kahden vuoden jälkeen saimme tämän paketin valmiiksi. Haluaisin myös kiittää sihteeristöä Dominikia, erittäin hienoa tukea oikeudelliselta yksiköltä, se oli aivan ratkaisevan tärkeää ja erittäin hienoa työtä teitte siellä. Ja vielä lopulliset kiitos sanat lopuksi. Täytyy sanoa, että tämä tiimityön tulos johti siihen, että parlamentin valtuuksista on voitu pitää kiinni ja se on ollut erittäin tärkeää delegoitujen säädöksen periaatteen ansiosta. Tämä liittyy myös toimielinten väliseen sopimukseen, josta on sovittu. Ja tämä tekninen asia oli nyt ensimmäinen testi toimielinten välisen sopimuksen puitteissa, joten on hyvin tärkeää, että pystyimme säilyttämään parlamentin toimivaltuudet kaikkien varjoesittelyiden yhteistyön ansiota. Kiitoksia kaikille. Kiitos nyt puheenjohtajana. Haluaisin vielä kerran korostaa sitä, että haluan ottaa kiitokset kaikille toimielimille, mutta yksi ihminen unohtui, jota ilman tätä tulosta ei varmaan olisi syntynyt. Se on herra Bellet itse. Kiitos vielä kovasta työstä Ilman teitä tätä tulosta olisi tullut. Kiitoksia. Nyt voi kyllä osoittaa suosiota. No niin, ennen kuin menemme äänestykseen, niin kuin tiedätte, äänestyksessä on kysymys siitä, että hyväksytään sopimusneuvoston kanssa. Jos valikunta tänään enemmistöllä vahvistaa kolmikantaneuvottelujen tuloksen, lähetän kirjeen Koreperin puheenjohtajalle, jossa esitän seuraavaa. Jos neuvosto esittää kantansa siinä muodossa kuin on neuvoteltu parlamentille, minä tulen valiokunnan nimissä suosittelemaan täysistunnolle, että neuvoston kanta hyväksytään ilman muutoksia. Ja nyt me tulemme äänestykseen. Koneäänestys. Ei siis nimenhuutoäänestys, mutta koneäänestys. Äänestys päättyy. 43 puolesta, kaksi vastaan, kaksi tyhjää. Hyväksytty. Ja vielä kerran onnittelut ja kiitokset herra Veletille. Nyt kokous on päättynyt ja siirrytään koordinaattorien kokoukseen. Suljetuin ovi.